Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mes amis français. Kollegat, kollegat, ranskalaiset ystäväni. Nyt kun meillä oli tämä yhteiskokous sisävaliokunnan, sisäasianvaliokunnan kollegoiden kanssa ja pystymme päättämään tärkeistä asioista, nyt olemme jälleen omalla porukallamme täällä talousvaliokunnassa ja haluaisin aloittaa uudelleen kuulemisella. Kyse on 21. tammikuutta saadusta kirjeestä, jonka mukaan Koreper on päässyt poliittiseen sopimukseen, samaten englanniksi, joka liittyy korttipohjaisiin maksuihin ja näistä perittäviin maksutapaminäistä perittäviin maksuihin. Voisin nyt viitata siihen, että ensimmäinen käsittely toimitettiin edellisellä vaalikaudella viime vuoden alkupuolella, viime viikolla sitten saatiin konsolidoitu teksti ja sopimus neuvoston ja parlamentin välillä. Toimitettiin tiedoksi valiokunnallemme ja nyt meidän täytyy äänestää siitä, olemmeko samaa mieltä tästä asiasta, mutta ennen kuin me äänestämme, esittelijämme saa vielä puheenvuoro. Pablo, ole hyvä. Yes, presidente, simplemente... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain pyytää tukea tälle tärkeälle mietinnölle, jonka kautta päästään siihen tilanteeseen, jossa kansalaiset maksavat vähemmän maksuja luottokorttiostosten yhteydessä. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä suuresta työstä. Haluaisin kiittää tietenkin myös komissiota ja neuvostoa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja, vielen Dank. Bevor wir zur Abstimmung kommen, darf ich zunächst mal... Kiitokset ennen kuin mennään äänestyksiin. Haluaisin kysyä vielä, että onko, onko kaikilla kollegoilla äänestyskortit mukana? Näyttää olevan, joten tehdään tällainen koeäänestys ensin, että ollaan kaikki ryhmät omien rajojensa puitteissa täällä, eli ensin testi. Es haben noch sechs Kollegen, fünf noch nicht abgestimmt. Kuusi, viisi kollegaa vielä äänestänyt. No niin, ehkä jos näitä kortteja oli vielä laittu laitteisiin. No tämä ei jälkeen auta minua sitten. Täällä on neljä kollegaa, jotka ovat laittaneet kortin, mutta eivät vielä äänestäneet. No niin, nyt kaikki näyttää olevan hyvin. Onkin hän ei ole paikalla siis. Sitten äänestys päättyy. Ja testiäänestys osoitti sen, että kaikilla ryhmillä on sopivat määrät ääniä. Nyt äänestetään äänestyksellä MIF 2. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut esittelijöille ja koko neuvottelu tiimille. Huhtikuussa sitten, kun juridiset palvelut antavat tekstit tältä vielä eteenpäin, niin sitten todennäköisesti siinä vaiheessa äänestetään täysistunnossa. Sitten äänestys kilpailupolitiikasta. Tässä on Estelien herra Messerschmidt. Onko tähän jotain todettavaa vai haluatko äänestää? Get on with the voting. Just thank lyhyesti haluaisin kiittää kaikkia veri, varjoesittelijöitä, jotka ovat merkittävästi osallistuneet erityisesti kompromissien laatimiseen. Tämä oli erittäin hienoa. Toivon, että sen ansiosta tänään selvitään tästä, ellei, ellei yksimielisenä, niin ainakin saamme laajan enemmistön tämän taakse ja se on selvä merkki sitten komissiolle. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Messerschmidt. Sitten voidaan aloittaa kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Muutosehdotus 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa vielä tämä tarkistus 64 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 70 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 72. Ah, tarkistus. Ah, siis tarkistus 70 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sama äänimäärä molemmille puolille. Olin oikeassa, hyvä kollega, piti vaan pitää todeta vielä tässä. Kyllä tällä puheenjohtajalla on haukan silmät. Sitten 72. Puolesta vastaan. No nyt ei ole niin helppoa sitten tyhjää vielä. Taitaa olla hyväksytty. Okei, tarkistetaan. Tarkistus 72, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tässäkin taas puheenjohtaja oli oikeassa. Hyväksytty. 73 on jo kompromississa ei mukana sitten tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan tarkistus 85. Äästys alkaa ja kohta päättyy ja se on hyväksytty. Sitten 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta, vastaan, tyhjää. Tätä olla hylätty, mutta tarkistetaan vielä. Tarkistus 91 äänestys alkaa. Äänestys. Yksi S&D ääni liikaa. Yksi SND-ääni liikaa. Joku voisi siellä ottaa huomioon tämän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. F puolesta, siis anteeksi, korjaa kompromissi F puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Mutta voidaan tarkastaa, siis kompromissi F. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää. Tämän haluaisin tarkistaa, siis 109 on kyseessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää ikävä kyllä hylätty. Kompromissi G puolesta. Ah, okei, okay. kohta kohdalta siis. Äänestetään ensimmäinen osa ensimmäisestä osasta ja sitten toinen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tämän haluaisin vielä nyt tarkistaa. Tämä toinen osa kompromissista G äänestyksen kohteena. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten jatketaan 119. Hyvä. Esittelijä hyväksyy vaikkakin niin toinen osia on hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 126 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty, mutta voidaan kyllä tarkistaa. Tarkistus 126. Tarkistus alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 127. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 128 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 132 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 133 puolesta, vastaan, S&D vastustaa. No hyvä. Tyhjää. Tämä pitää pitää tarkistaa. 133 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 134 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan myös 134. Tarkistus alkaa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 135 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö hyväksytty. 136 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten näistä alkuperäistekstä kappale 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 140 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi I puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 143 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 153 puolesta, siis puolesta, he ei lisännyt vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistaanpa tämä vielä. Luisin, että se on hyväksytty. Tarkistus 156. Saka. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin ihan oikein. Tarkistus 157. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 158. voidaan tarkistaa. 175. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 158. Olen todella tyytyväinen. 158 puolesta. Vastaan. Tyhjää. No tarkistetaan tämäkin sitten vielä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy päättyy, hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi K Dafür. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan koneellisesti 171. Äänestys alkaa. 171. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 173 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. No, tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Ei tullut selväksi. Ensimmäinen rivi siinä temppuili. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää. Eikö vihreillä ole mitään mielipidettä? Kukaan ei nosta kättään. No, hyväksytty. 175 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, mutta uskon, että se hylättiin. 176. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 177 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin. Hyväksyttiin. On se hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten äänestämme alkuperäisestä tekstistä kohta 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 191 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan koneisesti. 191. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. 197 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 99 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen, alkuperäinen teksti. Kohta 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti teksti, alkuperäinen teksti, kohta 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi M, niin kuin Michael puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 206 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty 207 puolesta vastaan. Tyhjää. Nyt en ole ihan varma, mitä liberaalit olivat mieltä. Tarkistetaan. Tarkistus 207. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N, niin kuin nämä äh, Niilo puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 211 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 211. Äänestys alkaa. 211. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Nyt tuli selväksi. Hylätty hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan. Suokaa anteeksi, otan oikeassa. 214 onkin seuraava, joten puolesta. 214 on nyt se, mistä äänestetään puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 215 puolesta vastaan, tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. 215. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 on katettu kompromissilla F, joten äänestämme alkuperäisestä tekstistä. Eikö niin? Alkuperäinen teksti kohta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. 219 koneäänestys. Äänestys alkaa. Ai tämäkin selvä. Toikin hyväksytty 220 siinä tapauksessa. Kaksi suurta ryhmää oli puolesta. Niin kyllä sinä äänisit puolesta, älä yritä. Tarkistus 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi. No voidaan se kyllä tarkistaa. Tarkistus 220 koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi O, niin kuin Oskari. Kohta äänestys, ensimmäinen osa. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No voidaan tarkistaa. Kernaasti 225. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. 226 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan. Tyhjää asiakin katettu. 226, joten 230 sitten. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää tyhjää, hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti 239. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 240 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 241 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 242 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208, 248 puolesta vastaan tyhjää suurella enemmistöllä hyväksytty 249 puolesta vastaan. Ja vielä suuremmalla enemmistöllä hyväksytty 250 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 251 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 252 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi R, niin kuin äh, Riku, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S, niin kuin Samu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 259 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 259. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi T, niin kuin Tauno puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 262 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 263 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 264 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistaisin tämän ilomielin. Olisi hienoa, mikäli liberaalitkin voisivat äänestää. Äänestys alkaa. Ainakin kättä nostaminen tarkoitan. Ei se mitään väliä äänestäkö muuten. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten jatketaan kohtaan 265 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa koneisesti 265 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 266 puolesta Seit vastaan tyhjää hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Arkuperäinen teksti kohta 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti 207 puolesta. Tarkistetaan koneellisesti. Niinkö? 273. Äänestys alkaa. Tarkistus 273. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kohta 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi V niin kuin Vihtori puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 283 puolesta. Aiko yhtenä ryhmänä? Minun listani mukaan se ei kyllä käy. No, tehdä kuitenkin. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 287. No ihan selvää tämä oli. Kaksi, ihan selvä juttu 286. Minä voisin, voi, voidaan kyllä, voin lyödä vaikka veto herra Kiikolka. No tarkistetaan sitten vihreiden riemuksi tämä 286. Äänestys alkaa. 286. Äänestys päättyy. Ylläri, ylläri. Hyväksytty. Kun istuu tässä edessä, niin siitä on etunsa. 807 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No mennään sitten normaalivauhtia. Kompromissi tupla V, niin kuin Winfried puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. Kristus 28 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 29. Tarkistan koneisesti Tarkistus 28. Äänestys alkaa. 28. Niille, jotka eivät ymmärrä minun Bayerin Saksaani. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Samalla enemmistöllä hyväksytty. Liberaalit olivat puolesta. No tarkistan koneisesti 29 tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No hylätty. Kiitos herra Langen. Kompromissi X puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kappale C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tar- kompromissitarkoitus AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite yksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää ylätty Alkuperäinen teksti johdanto kappaleen viite kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantason viite kolme, alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Johdanto viite, neljä, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus neljä. Muille ryhmät saattaa olla erilainen äänestysistä kuin teillä, suokaa teeksi. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkoitus kuusi puolesta, soka anteeksi, alkuperäinen teksti. Niin, no, alkuperäinen teksti. Onpa hyvä, että te olette täällä, niin tiedetään, missä mennään. Afkon tässä tarkkaan. Tarkistus kuusi. Kyllä se piti paikkansa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sama sääntö tässä pätee toivottavasti jatkossakin tarkistus seitsemän vastaan tyhjää hylätty tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi toista alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sokaanteeksi. Jontasan 5.16 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti johdatossa viite puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti viiteet 27-41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjä, Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytte. Tarkistus 20. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Äänestys alkaa tarkistus 21. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten IMKon teksti kohta yksi. Voidaanko hoitaa tämä IMKO yhtenä ryppänä? päänä. No, voisiko joku kertoa minulle? No, otetaan sitten kohta yksi puolesta vastaan. No, tarkistetaan saman tien koneellisesti. Kohta yksi, im teksti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. IMKON teksti kohta kaksi puolesta No kakkosesta sitten aina kohtaan 19 imkon tekstiä. Yhtä ryhmänä, käykö tämä näin? Kahdentoista saakka. Siis kaikki muut paitsi 12. Imko 2 2, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19. Ketkä ovat puolesta käsi pystyyn? Nimihän sanoo, että 12 on erikseen. Mikä se kuuntelisitte minua, niin tietäisitte. Vai se kaikki muut paitsi 12? 15, which we cannot have on the block. Anteeksi, voin että tämä 15, emme voi ottaa tätä yhtenä kokonaisuutta. No kyllä sanottiin, että 12. No, siinä tapauksessa äänestämme 2, 7, 8, 9, 10, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se imko 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kävit loput sitten 18 19 yhtenä ryhmänä. Käykö tämä näin? Esittelijälle hyvä kiitos. 18 19 puolesta käsi pystyyn, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten koko tämä mietintö kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Esitteli tekstin hyväksytty 51 puolesta, kaksi vastaan ja neljä tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle hänen jää hänen monille varjoilleen. Euroopan Euroopan investointipankin vuosikorvasta pidettävä äänestys on lykätty, joten äänestys ovat näin päättynyt. Pidetään kahden minuutin tauko. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. No niin, hyvät kollegat, jatketaanpa sitten esityslistaa käsittelyä. Kohta 13, 14 ja 15 vedetään kaikki yhdessä. Siinä on kyseessä vastuuvapaudet kolmelle pankkiviranomaiselle ja, ja muille. Joten Jatketaanpas kokousta nyt. Toivottavasti en häiritse teitä äkkiä siellä teidän, teidän keskustelujenne. Elisa. Kiitoksia. Niin, nämä kolmen viraston vastuuvapaudet. Tämä on meidän toimimme talousarvion valiokunnan suuntaan. Kiitokset myöskin kollegoille näistä monista tarkistuksista. Meillä on kuusi, EBAan niin sitten ö, muihinkin on tullut riittävästi tarkistuksia vielä myöskin. Ja kyseessä on sitä kolme aluetta, jotka omassa mietinnössäni olivat jo mukana. Eli näiden viranomaisten roolit, toiminnat ja sitten varat – eri kolmen valvontaviranomaisen osalta ja niiden rahoitusmallit. Ja tähän tulee myöskin, että Euroopan pankki yhteydessä pitäisi ottaa huomioon myöskin erityiskertomus numero 5 viime vuodelta tilintarkastustuomistumilta Euroopan pankkivalvonnan osalta pankkiunionissa ja eurooppalaisen valvontarakenteen puitteissa. Kun katsotaan tarkistuksia ja näin olen tehnyt esittelijänä. Näin, että täällä on monia yhtenäisyyksiä yli ryhmien rajojen. Jos sosiaalidemokraattiset työntekijät voisivat puolta ulkopuolella asiansa, täällä edessäkin ymmärrän vielä jokaisen sanan, mitä sanotte siellä. Niin näissä on paljon yhtenäisyyksiä eri ryhmien tarkistusten kesken, ja toivottavasti sitten myöskin äänestyksiä varten löydä hyvät ratkaisut näihin. Kyseessä on palveluviranomaisten tärkeät roolit. Ja löytyy tietenkin sitten kompromissit näihin, joita voidaan laittaa sitten ne mukaan yhteiseen tekstiin. Eli toisaalta pitää antaa tarpeeksi varoja ilman muuta, mutta ei saa olla mikään vapaa lupa tuulata ja että käyttää varoja niin kuin huvittaa ja vaatii taas siihen varoja. Ei tämä saa olla mikään tällainen itseään palveleva kiertokulku, ei se ole meidän etujen mukaista, joten pitää löytää jotenkin järkevä kompromissi tähän. Täällä on myöskin monia tarkistuksia näiden kolmen valvontaviranomaisen rahoitusmalleihin liittyen. Ja tämä on tietenkin järkevää, kun ajatellaan, kun komissio tulee vielä käsittelemään näiden kolmen toimijan rahoitusrakennelmia. Onko sitten talousarviosta vai sitten näiltä palvelujen saajilta vai keneltä nämä varat saadaan. Joka tapauksessa ongelma pitää ottaa esille. Varmaan on järkevää tässä löytää tähänkin kohtaan kompromissi. Uskon, että täällä on eri ryhmien kesken erilaisia samankaltaisia ideoita, että me varmaan löytää niihin ratkaisun. Ja olen työstänyt jo ensimmäisiä ehdotuksia. Ja lähetin eilen neuvottelutiimille. Sitten täällä on kuluttajan suojan osalta myöskin vaatimuksia, he vaativat näiden viranomaisten aktiivempaa toimintaa. No minä itse näen tämän vähän kriittisenä. En näe, että lainsäädäntö voi tulla valvonnan kautta, vaan pitää löydä ensin rakenteet tähän. Eli tämä on oikeastaan sellainen asia, joka pitää päättää neuvoston ja parlamentin välisissä neuvotteluissa. Ja haluan vielä omauttaa, että mitä tulee näin erilaisiin malleihin, kuinka voidaan esittää kysymyksiä ja kommentteja, niin ne valvontaviranomaiset ovat kyllä hyvin, hyvin aktiivisia. Tähän on antanut myöskin paljon lainsäädäntöön perustuvia tehtäviä heille. Eli puolestani Kiitokset kollegoille näistä monista tarkistuksista ja uskon, että löydämme kyllä järkevän kompromissin näiden osalta. Ja sitten seuraavalla kierroksella pitää tietenkin katsoa, että sitten talousarvion valvontakomitea hyväksyy tämän myös. Että meillä on samanlainen rakenne kaikille virastoille. Ensin tässä on minun puheenvuoroni ja sitten varjoesittelijät ja sitten muut kollegat voivat puhua tämän jälkeen. Ensin sosiaalidemokraattien edustaja Ole Ludvigs. Ole hyvä. Tack för ordet. Jag vill börja med att tacka rapportören för ett utmärkt... Kiitos, että sain puheenvuoron. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta yhteistyöstä. Olen vakuuttunut siitä, että tämä prosessi vie asioita oikeaan suuntaan. Kun tarkastellaan tilintarkastustuomioistuimen arviota kaikkien kolmen viranomaisen osalta, vaikuttaa siltä, että kaikkien tilit ovat kunnossa ja mitään syytä ei ole asettaa kyseenalaiseksi tilintarkastustuomioistuimen myönteistä arviota ja vastuuvapauden myöntämistä. Mitä esittelijän luonnos lausuntoihin tulee, lausuntoluonnoksiin tulee ja tarkistuksiin tulee, niin tarkistuksen, tarkistusten kautta pyrimme saada saamaan asiat tasapainoon. Yhtäältä viranomaiset eivät tietystikään voi toimia toimivaltuuksiaan ylittävällä tavalla. Tämä täytyy pistää merkille. Ne täytyy pitääntyä tietyissä rajoissa. Täytyy myöskin painottaa sitä, että viranomaisten täytyy täysimittaisesti toteuttaa nykyistä mandaattiaan, niillä täytyy olla riittävästi resursseja työntekemistä varten. Erityiskertomus, joka koskee pankkivalvontaviranomaista, toteaa, että riittävästi resursseja ei ollut viranomaisen käytettävissä, jotta se olisi voinut toteuttaa mandaattiaan. Tämä on meidän kannaltamme tärkeä asia. Tämä ei koske pelkästään EBAa, vaan kaikkia kolmea valvontaviranomaista, Niillä oli liian vähän varoja käytettävissään kerta kaikkiaan. Eikä tällainen käy päinsä. Havaitsin myöskin, että kuluttajaseikkoja oli otettu huomioon. Tässä on hyvin paljon myönteistä potentiaalia, jotta viranomaiset voivat hyödyntää. Niistä voi tulla yhä aktiivisempia myöskin kuluttajan suojasektorilla. Tämä on se, kannattaa painottaa. Nyt toivon, että rakentava yhteistyö tämän prosessin yhteydessä jatkuu. Olen varmaan, että järkevä kompromissi saadaan kyllä aikaan, koska kompromissi on jo kätten ulottuvilla. Ja kiitän kaikkia yhteistyöstä. Kiitoksia kollega Ludvigsson. Sitten ECRstä tohtori Bernd Luke, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin esittelijälle, samalla te esittelijä myös tietystä työstä. Ja lyhyesti jatkan tätä samaa rakennetta, mistä te puhuitte johdannossanne. Ja mitä tulee valvontaviranomaisiin, niin meistä on tärkeää, että näissä yleisissä kommenteissa todetaan, että pitää koordinoida näiden valvontaviranomaisten ja kansallisten valvontaviranomaisten toimintaa niin, että läheisyysperiaatetta painottaisiin, että kompromissi Aassa löydetyt muotoilut, joita on siellä ehdotettu, niitä voitaisiin hieman muuttaa, että siirrytään enemmänkin tavoitekohtaiseen toimintaan valvontaviranomaisten osalta. Ja haluaisimme ottaa tämän tällä tavoin esille, koska tämä Toinen kohta, esityksetään eli varat ja niiden myöntäminen, niin totta kai pitää jollain tavalla myöskin hankkia. Tämä on meille myös tärkeä asia, joten pitää tietenkin ensin käyttää kansallisella tasolla varat hyvin hyödykseen. Ja mietinnössä vaadittaa myöskin sitä, että näiden valvontaviranomaisten pitäisi keskittyä niille annettuihin tehtäviin eikä muihin. Periaatteessa voimme tukea näitä muotoilua, että jo ensimmäisessä vaiheessa valvontaviranomaisilla on alirahoitusta, mutta tässä vaiheessa tätä ei vielä voida todentaa, joten emme tiedä tätä. Mutta periaatteessa tuemme tätä, että kompromissi B-stä sen tämä ensimmäinen puoli lausetta pois. Te rahoitusmallit, te kolmas kohta teidän jaottelussanne, on tämä tärkeää, että mainitaan mietinnössä. Mutta meidän mielestämme emaa budjetin kohtaa, budjetin kohtaa EU-talousarviosta ei pitäisi tulla, vaan suurempi osa kuluista pitäisi katsoa haittaa näitä markkinatoimijoilta, jotka hyötyvät valvonnan eduista tai ovat valvonnan kohteena. Joten me vastustamme sitä, että annettaisiin oma budjettikohta. Meidän mielestämme pitäisi olla joko tai muotoilu kompromississa C tai kompromississa D. Kompromissi D taitaa olla kyseessä. Joten todellakin rahoitus toimisi sillä tavoin, että myöskin se, joka on tämän kohteena, olisi enemmän mukana siinä. Me tulee kuluttajan suojaan, tästä olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että meidän pitää olla hyvin varovaisia tämän muotoilun suhteen ja tarkistaa, että me todellakin on oikein. Eikä pidä sitten millään tavalla vaikuttaa tähän lainsäädäntöön. Kiitoksia. Sitten istuvaat liberaalit, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Olemme keskustelleet tästä asiasta jo melkoisen pitkään ja hartaasti, joten en nyt halua tylsistyttää teitä ja yrittää puhua saksaa tämän enempää, mutta jotakin kivaa tai jotakin jännitystä täytyy aina olla ilmassa. Kovinkaan paljon ei ole muuttunut edellisen keskustelun jälkeen siksi. Olen tehnyt joitakin tarkistusehdotuksia ja uskon, että tekemäni ehdotukset ovat suhteellisen liberaaleja ja siksi uskon, että kompromisseihin kyllä päästään. Ja pääsen asiassa hiukan eteenpäin. Jotta en nyt liikaa rasittaisi tulkkeja. Uskon, että päätän puheenvuoroni nyt tähän ja samalla tämän Saksan harjoittelun. Kiitoksia kehuista. Kollega Lykö ymmärsi ainakin jotakin siitä, mitä minä sanoin, ja tämä on jo melkoisen hieno juttu. Kiitoksia. Minä itse etelä-saksalaisena voin myöskin vahvistaa, minäkin ymmärsin tämän. Kiitokset tästä. Torvalds ermutigt haben, gesagt, es war sehr gut, Herr Solovan. Minä kannustin herra Tuulaisia puhumaan Saksaa. Jatkossakin hän kuulosti oikein hyvältä. <laughs> Mutta ymmärsit myöskin hänet kyllä kuitenkin. Hyvä, minä ymmärsin hänet oikein hyvin. Hyvä. Sitten kue McCarthy, olkaa hyvä. Thank you, um, Chairman, and, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä työstänne esittelijänä näissä vastuuvapauskysymyksissä. Näissä lausunnoissa on paljon positiivisia seikkoja meidän ryhmällemme. Tärkein asia on pankkiunioni ja nämä elimet, joista keskusteltiin ja kuinka ne toimivat. Niitä tarvitaan paljon. Koko tämä puitteisto ei mielestämme palvele kansalaisten intressejä eikä sillä vastata reaalitalouden tarpeisiin. Näin ei myöskään varmisteta mahdollisimman suurta demokraattista panosta. Kun katsomme näitä lausuntoja erillään, niin mielestäni on kuitenkin aina huomioitava myös tämä todellinen demokratian vaje. Meidän mielestämme koko subsidiariteetti periaate kärsii näiden viranomaisten toiminnan takia ja jäsenvaltiossa kansalaiset eivät tunne minkäänlaista omistajuutta tässä prosessissa. Vielen dank. Kiitoksia. Sitten vihreät Sven Kiikold, olkaa hyvä. Ja, zunächst mal sind wir mit den... Ähm... Niin, ensinnäkin tämä esitetty mietintö, kuten myöskin kompromissiehdotuksetkin, niin nämä kokonaisuudessaan olemme aika pitkälti samalla linjoilla. Tämä on hyvä. Mutta mitä haluamme todeta tähän vielä, on se, että meidän mielestämme me täällä parlamentilla on myöskin päätty täällä kuluttajansuoja mandaatti näille kolmelle virastolle ja nyt valittaa nyt, jos he käyttävät sitä hyväkseen. Tämä koskee myös niitä, että voidaan antaa suuntaviivoja, guidelines. Ne ovat osa asetusta näille kolmelle virastolle ja viranomaisille siis. Ja yri jopan suhteen on vähän epäilyttävää, että täällä on tehty, koska mitään on, on, Omnibus 2 ei ole, eli tälle viranomaiselle ei oikeastaan ole mitään tähän tarjottu, koska neuvosto ei pysty tätä valmistelemaan. Tämän takia tämä toimija ei moneen vuoteen saanut mitään tarkempaa tietoa lainsäädännön kautta tehtävistään. He katsivat vain Frankfurtin skylinea, mutta paljon muuta eivät voineet tehdä siellä. on tietenkin järkevää, että valvontaviranomaiset voivat itse myöskin miettiä sitä, että missä voivat ehkä enemmän toimia tai missä voidaan harmonisoida, mutta että me tarkoitan, että me, me olisimme toimettomia ja jättäisimme lainsäädännön tekemisen sikseen, vaan niissä tapauksissa on rajat ylittäviä tapauksia, jossa voidaan tehdä vaikka yhteistoimintaa ja sopimuksia, ja joissa voidaan lisää harmonisoida niin takia voidaan todeta tämä. Ja näin just aamupäivällä teimmekin täällä. Ja tämä oikeus pitää olla meillä käytössämme. Mutta sitten ikä, ikävä on se, jos niin kuin näemme tänään aamupäivällä täällä, että jos tulee sellainen kuva meillä, että tämän tavallaan pienellä präntytyn tekstin avulla pyritään sitten tekemään politiikkaa, niin tällöin parlamentti pitää puuttua asiaan. Mutta tämän suhteen pitää olla vielä varovainen. Ja tämän takia e ei nämä, meidän tarkistuisi näihin eri kohtiin, näihin eri viranomaisiin, ei ole vielä tällä hetkellä vielä katettuina. Ja olen myöskin sitä mieltä, että näiden viranomaisten pitäisi olla kuluttajansuojan suhteen myöskin ennakoivia ja aktiivisia, ja mietinnöllä pyrimme rohkaista tähän. Sitten taas rahoituksen suhteen ja minua kiinnostaisi kuulla nyt näitä, jotka ovat todenneet, että vähemmälläkin rahoituksella pärjäisi, niin ne, jotka ovat vierailleet näiden viranomaisten luona, niin tietävät, että vähimmäisrahoituksella pystyy toimimaan kuitenkin aika pitkälti, joten olisi mielenkiintoista tietää, miten nyt voisi sitten vähemmillä varoilla toimimaan. Se on täysin epärealistista. Heillä on paljon lainsäädäntötehtäviä toisella tasolla tehtävänään ja kuitenkin neuvosto kieltäytyy antamasta heille rahoitusta sillä seurauksella, että vaikka Esman yhteydessä monista sitoumuksista voidaan pitää kiinni, vaikka heidät on velvoitettu tekemään tiettyjä asioita, he eivät voi tehdä niitä. He ovat tällainen lainsäädännön vastaiset, koska on pelkästään objektiivisesti pysty tähän toimintaan. Täällä on tietenkin pyritty aina täällä meidän altamme antamaan enemmän varoja näihin talousarvion puitteissa, mutta vähemmällä rahoituksella voi tehdä vielä vähemmän tehtäviä. Ja koskee ESMAa, mutta osittain myöskin EBAa. No EUPan suhteen, sitä varsinainen työ alkaa nyt tässä vaiheessa. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? tähän kohtaan. Elisa. Kysyn. Um... Eu, eu queria apenas sublinhar alguns dos aspectos que foram já. Kiitoksia. Haluaisin viitata muutamiin näkökohtiin, joista muut kollegat täällä ovat jo puhuneet. Erityisesti Ludvigson ja Giegold. Käsittääkseni, mikäli puhumme näistä viranomaisista tai elimistä, niin tässä ei niinkään kyseenalaisteta sitä, tai puhuta siitä, että budjettia pitäisi vähentää. Meillähän on tapauksia, joissa tehottomuutta on kyllä tullut esiin, ja tämän olemme nähneet. Useat puheenvuoron käyttäjät jo tästä puhuivat, mutta meidän olisi oltava tietoisia siitä, että Nämä laitokset ovat varsin nuoria, ne ovat vasta pikkuhiljaa rakentumassa. Ja näiden viranomaisten olisi antava, annettava teknisiä vastauksia koskien hyvin laajaa lainsäädäntöä, jonka olemme hyväksyneet täällä Euroopan parlamentissa aikaisemmalla vaalikaudella. Hyväksyimme todella paljon lainsäädäntöä. Muistan, että Ekonin viimeisin puheenjohtaja laski, kuinka monta trilogiaa järjestimmekään lainsäädännöllisiä asiakirjoja varten, ja niitä oli yli 60. Koko tämä lainsäädäntö on nyt tuolla ulkona, ja nämä viranomaiset, jotka ovat vasta aivan äh, alkumetreillä työskentelyssään, ovat nyt saaneet äh, paljon toimeksiantoja ja heillä on valtavasti vastuuta. Paljon on puhuttu lainsäädännön täytäntöön pystyyn panemisesta. Tämä on sanottava, että no, aina kun, ainahan sanotaan, että pitää vähentää budjettia, mutta en usko, että tässä se toimii, koska muuten varna on, että siitä tulee hyvin kielteisiä vaikutuksia ja koko tämä työmme, jota toi, teimme näiden eh, leikkauksen kanssa vaarantu. Tämän halusin sanoa, mutta halusin sanoa vielä jotain muutakin. Lainsäädännön tavoitteesta. Lainsäädäntöhän on nyt jo olemassa. Nyt puhumme ainoastaan lainsäädännön asianmukaista täytäntöönpanosta ja siitä, että voidaan taata vähimmäistason yhdenmukaisuus ja yhteen yhdenmukaisuus sisämarkkinoiden kanssa. Se on yhdenmukaisuus. Meillä on sisämarkkinat ja se oli suuri työ ja pyydimme luomaan välineitä, joilla se toimii. Nyt olemme luoneet nämä viranomaiset, jotta siellä luotaisiin tarvittavat olosuhteet niin niin on siis, meidän on siis luotava riittävät olosuhteet näiden viranomaisten toimintaan varten ja kattava riittävä budjetti. On aivan selvää, että kaikki olemme tietoisia siitä, että kun puhutaan laitosten valvonnasta ja rahoituksesta, niin rajat tulevat pian vastaan. Minä en tietenkään vastusta sitä, että katsottaisiin, olisiko muita lisää rahoituslähteitä, mutta kyllä meidän on oltava tietoisia siitä, millaisia rajoituksia me voi tulla. Meidän on huomioitava, että jos pyydämme varoja taholta, jota kyseinen eli valvoo, niin kyllähän tässä on rajat vastassa. Meidän on otettava ne huomioon En nyt oikeastaan tuo juurikaan lisää siihen, mitä muut ovat puhuneet, mutta sano, haluaisin kuitenkin todeta, että on hyvin tärkeää, että suojaudumme ja tuemme näiden uusien viranomaisten työtä, jotka parlamentti halusi perustaa ja joiden on saatava sellaiset olosuhteet, joissa ne voivat tehdä sitä työtä, mitä niitä odotetaan. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. Ja viromaistakaan ei ole ketään paikalla täällä. Joten laitan taas toisen hattuni päähän. Esittelijän hatun kiitokset monista kommenteista. Niin olemme tässä vasta vastuuvapausmenettelyssä. Emme ole vielä uuden oikeusperustan muotoilussa näille kolmelle viranomaisille. Olemme rahoitusasia pitää ratkaista pitkällä aikavälillä ja meidän pitää sitten yksi ratkaisu löytää tähän ja pitää siitä kiinni. Mutta se ei kuulu tässä vaiheessa ratkaistavaksi, vaan se pitää ottaa vain pelkästään esille. Meillä ei ole talousarvion kohtaa tälle, että olemme tavallaan tällä hetkellä orvan pyörässä. Nämä rahoittavat itse itseään tällä hetkellä, nämä viranomaiset. Ja tämä on jotenkin vähän vaikea tilanne meillekin täällä parlamentissa. Olemme hieman hyväksyvänä toimijana. Kun me toteamme heille, että katsokaapas markkinoita, että saatte markkinoilta rahoituksenne. Se on tietenkin sellainen lähestymistapa, josta pitää puhua ihan periaatteena – ja se pitää tapahtua perusasetuksessa eikä tässä vastuuvapauden myöntämisessä. Tietenkin loppujen lopuksi tällaisia asioita voidaan päättää vasta loppuäänestyksessä nämä, että kuinka suuntaviivoja käyttää. Minäkin olen Eopassa Frankfurtissa ihailemassa Frankfurtin Skylen ja Eopan rakennus on aika pieni, ei kauhean suuri näky, hyvä näköala, jos on vielä väärää puolella mainiakin. Oikeastaan EKPn pääjohtaja voi katsoa alaspäin sieltä opan e suuntaan. Tietenkin on miettivä sitä, että, että laitos, jolla on pelkästään vain sovesi kaksi tavallaan lainsäädäntötaustanaan ja telekoodit säädökset taustalla, niin pitääkö heidän sitten tehdä niitä tehtävät, jotka heillä on? No tämä on perustavaa laatua oleva asia, joka ei voida ottaa myöskin vastavapauden yhteydessä. Kuitenkin pitää tietenkin taata se, että jos asioita antaa suuntaviivoissa, jotka ovat vielä tällä hetkellä menettelyssä niin mehän vasta äänestele, neuvottelemassa tästä IMD2, joka tietenkin liittyy sitten EIOPAan tehtäviin. Mutta eihän voi olla niin, että ei jopa tavallaan luo standardeja, jotka ovat tällä hetkellä lainsäädäntöneuvotteluissa vasta valmistumassa. Tietenkin tämänkin asian on ottaa esille, vaikka abstraktina vielä, mutta voinkin se voi mainita. Esmassa taas sitten verkkosivuilla taas puhutaan vain lähestymistavoista eikä mistään suuntaviivoista. Mutta tietenkin ovat tiettyjä ohjeita kansallisille valvontaviranomaisille, jotka sitten viattomina menevät Esman verkkosivuille ja näkevät siellä näitä asioita. Mutta joka tavallaan on sitten vähän niin kuin oikeudellisesti valvoittava tieto heille. Joten tietenkin pitää miettiä sitä, kuinka pitkälti nämä perusasetukseen on otettu huomioon, että annetaan suuntaviivoja. Ja itsesääntelypuitteissa katsoa myöskin, kuinka pitkälle meneviä suuntaviivoja ovat tämä kyseessä – kun Esmassa taas viikoittain koko ajan valitaan, että on liikaa työtä, Mifit 2, MAD ja MAR, MAR suhteen, sitten lyhyeksi myynti ja kaikki nämä asiat, joita ESMA joutuu käsittelemään. joitakin on tarpeeksi jo oikeus perustaa. Ja EPAN suhteen meillä on erityisongelmista pitää vielä keskustella unionin puitteissa ja EKPn valvonta toiminnan yhteydessä. Niin kuka määrittelee tämän sääntökirjan? EBA vai EKP euroalueen sisällä näiden toimien puitteissa, kun ne valvovat 120 pankkia Ja sitten meillä on myöskin 19 euroalueen valvontaviranomaista vielä, kansallisia viranomaisia. Nämä ovat kysymyksiä, joita pitää esittää. Ja minun käsitykseni on se, että tässä tulee muuten EBAN ja EKPn kilpailua siitä, kuka määrää tahdin. Joten perusasetuksen antama oikeutus ei ole tässä vielä olemassa. Eli asia pitää jossain muussa yhteydessä ratkaista. Ja minä halusin vain kertoa esittelijän tähän oman kantani. Ja kompromissitarkistukset eri ryhmistä, ryhmille olen lähettänyt jo ja keskustelemme niistä ja toivottavasti sitten onnistuu, onnistumme löytämään konsensuksen. Ja että täällä Ekonissa, mutta myöskin talousarvojen valvontavaliokunnassa saadaan tämä asia läpi vietyä. Ja jatkomenettelyt edistyvät. Kiitokset äänestysvaliokunnassa on helmikuuta tulossa ja talousarvon valvonta valiokunnassa 24. maaliskuuta ja meillä määriteltyjen aikarajojen puitteissa. Sitten huhtikuun kakkosessa vasta voidaan äänestää tästä asiasta johtuen talousarvion valvontakomitean käsittely myöhäisestä vaiheesta. No niin, tässä oli minun esitykseni ja tässä ovatko vieraamme jo täällä paikan päällä, nimittäin esityslistan kohtaan 16. Odotamme vieraita. Kyseessä on rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskeva vuoropuhelu. Jos ei ole, niin odotetaan kun se on komissiosta saapunut paikalle. Ah, he ovat ulkona siis pitää minuutin tauko, että he löytävät tänne vielä. Thank you very much indeed. We could move on to the next. Kiitoksia. voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Agenda, uh, a debrief with Mr. Olivier. Meillä on tässä Olivier Gersonin kanssa keskustelu. Hän on DG Fismasta, Euroopan komissiosta. Hän kertoo Ekon valiokunnan jäsenille EUn ja Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevasta vuoropuhelusta, jota käytiin Washingtonissa 12. tammikuuta. Siellä keskusteltiin sääntelykehityksestä ja vahvasta yhteistyöstä ja yhteisistä eduista EUn ja USAn välillä. Tarkoituksena on edelleen jatkaa vahvojen sääntelytoimien kehittämistä Meillä on lopussa vielä kysymys- ja vastaussessio. Mr. Alexan, and I give him the... Toivotan Alexandrin paikalle ja toivotan hänet tervetulleeksi. I hope this is the good one. Thank you very much. Sorry, I'm just... Kiitoksia, anteeksi, vain olin hieman myöhässä, enkä meinannut löytää tietäni tuolla parlamentin käytävillä. Kiitoksia kutsusta tulla puhumaan tähän kaksi kertaa vuodessa äh, käyttävää rahoituksellista vuoropuhelua koskevan keskustelun viimeisiin. Vuoropuhelu käyttiin todella pari viikkoa sitten 12. tammikuuta Washingtonissa. Sitä edellinen hoidettiin Brysselissä viime heinäkuussa. Viidestoista tammikuuta julkaisemme ähm, koko tapaamista koskevat päätelmät ja käsitteeksi, niin nämä on toimitettu parlamentille. Kokous käytiin myönteisessä hengessä ja selkeästi keskustelua dominoi nämä vastaavuuskysymykset johdannaisten osalta. Tilanne menee hyvin eteenpäin, mutta palaan siihen vielä myöhemmin. Brief. Um, we had in front of us a very large... Meillä oli hyvin laaja Valtuuskuntaan USA tärkeimmistä virastoista. Mukana oli sekin edustaja CFTCn, FDECn ja tietenkin valtiovarainministeriön edustajat muun muassa. Voisin lyhyesti ja täsmällisesti kertoa tapauksesta ja jos haluatte, voi mennä kyllä yksityiskohtiinkin. Kaikkein merkittävin osa keskustelua koski johdannaisten vastaavuusregiimiä. Käymme keskusteluja USA kanssa ja näin on tehty jo 18 kuukautta. Neuvottelut olivat eh, aika lailla jumissa. Eh, eh, Herran Genslerin kanssa, joka oli ja aikaisempi puheenjohtaja, Tämän jälkeen saavutettiin hieman edistystä ja nyt uuden puheenjohtaja Tim Assetin kanssa kävimme keskusteluja heinäkuussa. Emme ole vielä saaneet keskustelua valmiiksi, mutta olemme lähestymässä tilannetta, jossa näin voidaan sanoa, en, emme aivan valmiita kuitenkaan ole. Menen ensi viikolla Yhdysvaltoihin ja mahdollisesti käymme sitten loppuun loppuneuvottelut. USA puoli on ehdottanut virtaviivastettua rekisteröintiä. He eivät voineet poistaa eurooppalaiselta keskusvastapuolelta rekisteröintiä. Se ei ollut mahdollista heidän lainsäädännönsä nojalla. Dodd-Frank Act lainsäädännön pohjalta, mutta hyvin laajasti tällaisia korvaavia noudattamissäännöksiä voidaan käyttää koskien suurta osaa vaatimuksia. Nyt keskustelemme yksityiskohdista. Ja keskustelemme tämän korvaavan noudattamisen operatiivista puolueesta USA puolella koskien valvojia eikä niinkään suoraan markkinatoimijoita. Tässä olemme nyt menessä, mutta neuvottelut sujuvat ihan mukavasti ja olemme varmasti varsin lähellä sopimuksen pääsemistä. Kunhan olemme sopineet näistä sääntelyllisistä parametreista, niin ESMAN on siinä vaiheessa otettava johtoasemaa ja lähteä neuvottelemaan mahdollista yhteistyöstä valvojien välillä. Olemme sitä mieltä, että nämä tärkeimmät toimijat on päätöksessä mainittu. Tämä oli kaikkein merkittävin neuvottelu ja neuvotteluja todella edelleen käydään. Teknisen työkeskusteluja käytiin sitten CFTCssä seuraavana päivänä ja on hyvin luultavaa, että ensi viikolla neuvotteluja jatketaan. Tällä viikolla saimme CFTCltä taas rohkaisevan uuden panoksen, mutta sitä, siitä on vielä yksityiskohtaisesti keskusteltava. Jos sitten mennään tärkeysjärjestyksessä tai sisällön puolesta, käydään läpi tätä neuvotteluja, niin seuraavaksi tärkein keskustelu koskee viitearvoja. EU-puoli selvitti, missä mennään lainsäädäntöprosessissa niiden osalta lainsäädäntö päättäjissä, niin mistä syystä komissio ehdotti lainsäädäntöluonnosta koskien viitearvoja. Ja sitten tietenkin käsiteltiin sitä, mitä USA aikoo tehdä täytäntöön pannekseen omalla oikeudenkäyttöalueellaan IOSKON periaatteita. Vastaus on kaikkea muuta kuin selvä joten jatkamme neuvotteluja heidän kanssaan ja yritämme saada selville, aikooko USA hyväksyä lainsäädäntöä niin, että, että ei ainoastaan nojauduttaisi itsesääntelyyn tällä sektorilla, niin kuin tähän mennessä on tehty. Sitten kolmas asia koski Volkerin säännön täytäntöönpanoa. USA osapuolet kertoivat meille tästä asiasta ja me oma, omalta puolestamme kerroimme neuvotteluista neuvostossa ja parlamentissa ja odotimme ehdotusta rakenteista pankeista. USA toivoo olemassa valmis Volkerin täytäntöönpanon kanssa tämän vuoden heinäkuuhun mennessä. Ja Fed tarkastelee mahdollisia alueen ulkopuolisia vaikutuksia, joita Volkerin säännön täytäntöönpanosta tulisi, jotta voidaan minimoida sitä aiheutuvat vaikutukset. Sitten arvopaperistamisesta kerroimme, miksi me uskomme, että olisi saatava aikaan korkealaatuista tar- paperistamista Euroopassa. Erityisesti pankkirahoituksen osalta tämä oli vaikeampaa kuin muualla. Kerromme, miten tämä liittyy tavoitteeseemme saada kasvua vauhtiin Euroopassa. Ja saimme tukea tälle aloitteelle USA puolelta. Minun on sanottava, että valtiovarainministeri ja Fed ottivat tämän vastaan hyvin eri tavalla. Fed selvästi suhtautui pitkin hampain aloitteisiin kansainvälisellä tasolla tällä alalla, koska he eivät näe, että USA olisi mitään ongelmaa ensinnäkin, ja näin ollen he eivät halua edistää minkäänlaista kansainvälistä puitteista luottoa arvopaperistamista varten, erityisesti siinä tapauksessa, että heidän pitäisi sitten jotenkin leimata näitä papereita ja, ja vahvistaa minkään tyyppisiä korkealaatuisia arvopaperistamispapereita. Meidän vaikutelmamme oli se, että valtiovarainministeriö suhtautui paljon, paljon ymmärtäväisemmin ja ajateli, että tämä voisi olla tärkeää kasvun edistämiseksi Euroopassa – makrotaloudellisesta näkökulmasta eh, kasvun potentiaalinen eh, elvyttäminen on tietenkin asia, jota amerikkalaisetkin haluavat edistää. Havaitsimme hyvää yhteistyötä vakuutuskysymyksissä. Molemmat puolet ovat sitoutuneita pääsemään sopimuksiin koskien näitä katettuja sopimuksia EU-puolella tarvitsemme neuvottelumandaattin neuvostolta. USA-puoli ei tarvitse uutta mandaattia, mutta sen on informoittava ja asianmukaisesti Dodd-Frankista. mikäli saisimme mandaatin, niin sovimme, että voisimme aloittaa neuvottelut mahdollisesti tämän vuoden toukokuussa. Edistyimme myös tilintarkastuskysymyksissä hyvin komission ja PCAOBn vuorovaikutus oli erittäin hyvä. PCAOB hyväksyi sen, että asianmukaisella vauhdilla rakennetaan EUn ja USAn tilintarkastusta koskevaa yhteistyöpuitteita, joka perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Ja jos tähän päästään, niin se varmastikin tulee olemaan hyvä saavutus transatlanttisessa yhteistyössä. Minun on mainittava se, että että koimme tai oikeastaan kärsimme 20 minuutin selvityksen siitä, kuinka iloisia Yhdysvallat olivat äh, tästä Baselin noudattamisesta ja, ja siitä, mitä Euroopan unionin olisi tehtävä, jotta se paikkaisi omaa puoltaan. Me selvitimme, että kahden oikeusjärjestelmän ero liittyy CVAn erilaisen kohtaloon. Baselin myötä CVA ovat nyt uudelleen tarkastelussa, kun uudelleen tarkastelu on valmis. Ja EU ottaa mukaan nämä tulokset oikeusjärjestyksensä, niin erot katoavat lainsäätäjät ovat päättäneet, että Baselin vaatimuksia on hieman muutettava ja tähän on hyvät perustelut kuitenkin niin, että Euroopan lainsäätäjien suverenisuus säilytetään. Ja näin varmasti USA-kongressikin tekisi, mikäli sama harjoitus olisi siellä tehtävä. Lopuksi keskustelimme muista kuin pankkien kriisiratkaisusta. että mehän oli komission agendalla hyvin korkealla tänä vuonna. Se oli myös hyvin korkealla kansainvälisessä agendassa. Se on FSBssä yksi aivan avain asioista. Ilmaisimme komission halun esittää ainakin virallinen ehdotus koskien CCPtä tämän vuoden aikana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa – jätimme tämän avoimeksi, koska asiasta vielä keskustellaan komissiossa, eikä kollegio ole vielä päättänyt suunnasta koskien päätöslausumaehdotuksia koskien muita kuin pankkeja koskevia pank- kriisinratkaisusuunnitelmia, niin niihin saatetaan palata sitten myöhemmin, mutta ei tiedetä vielä milloin ja missä muodossa. Lopuksi vielä keskustelimme T-lakista. USA kertoi meille, että he aikoivat täytäntöönpanoa T-lakia luultavasti superekvivalentilla tavalla ja luultavasti ennen QISn voimaantuloa. Kerromme, että olemme eri tilanteessa kuin USA koska Euroopan unionilla on MRL, toisin kuin USL, ja mielestämme se on asianmukainen. Ja näin ollen QISn takia haluaisimme, että t muutettaisiin hieman niin, että se sopisi paremmin yhteen MRLn kanssa. Ei vähemmän vahva, mutta paremmin yhteen sopiva niin, että pankkeihin ei sovelleta kahdenlaisia sääntöjä. Ja näin ollen on luultavaa, että odotamme lopullista kalibrointia FSB ja QISn jälkeistä aitaa ennen kuin, ennen kuin ehdotamme tälle parlamentille tarkistuksia CRRn teilläkin täytäntöönpanoa varten yhteisön tasolla. Tähän päätimme päivän keskustelut. Jos teillä on mitään kysymyksiä, niin vastaan niihin mielelläni. Thank you very much indeed, Mr. Gerson. I will... Kiitoksia paljon. Nyt annan puheenvuoron kollegoilleni. Ensimmäisenä herra Lamassu. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin herra johtajalle tästä erittäin täsmällisestä kohta kohdalta raportista. Hieman yleinen, yleisempi kommentti. Komissio, edellinen komissio siis, äh, ja sen piirissä erä Barnier, olivat erittäin tärkeässä roolissa. Se laati, laadittiin taulukko, jossa oli vertailtu komission ja toisaalta muita ehdotuksia ja siellä tarkasteltiin menettelyitä ja sitä, mitä kaikkea oli hyväksytty lainsäätien piirissä. Ja siellä tar- tarkasteltiin G20-maiden perättäisiä päätöksiä ja vertailtiin tilannetta. Amerikan puolella perusteksti on Dodd-Frank-lainsäädäntö. Tämä on äärimmäisen pitkä ja monimutkainen teksti, erittäin epämääräinen. Sitä on miltei mahdotonta ymmärtää tällä puolella Atlanttia. Komission asiantuntijoille on vaikeaa siitä saada selkoa. Minun kysymykseni kuuluu teille. Joitakin vuosia myöhemmin, voidaanko nyt saada suurin piirtein jonkinlainen mielikuva siitä, mitä oikeasti Yhdysvaltain puolella on tapahtunut Dodd-Frankin hyväksymisen jälkeen? silloin kun tuo teksti hyväksyttiin, yleinen mielikuva oli se, että kaikki tulisi riippumaan täytäntöönpanosta ja täytäntöönpano säännöksistä ja valvonnasta. Ja valvontaa oli määrä uudistaa ja tulkita ja soveltaa Dodd-Frankia. Onko tämä minkälaista harmaintakään hajua nyt Amerikassa valitsevasta tilanteesta? Minkälainen oikeudellinen tilanne siellä nyt vallitsee? Voidaanko nyt katsoa, että he ovat tehneet kaikki läksynsä tai tärkeimmät läksynsä, jotka he itse olivat antaneet itselleen ja joita he suosittelevat myöskin G20-maille? Meidän kantamme tähän hyväksyttyyn tekstiin. Onko meidän tässä kannassamme tänä päivänä enemmän yhtäläisyyttä kuin erovauksia ja onko jotakin noloja eri puran aiheita? Kiitos herra Lamassuor. Nyt puheenvuoron saa Erisa Ferreira, joka on asiassa koordinaattorin ominaisuudessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tästä esityksestä. Minusta tämä on hyvin tärkeää asia. Ja minä haluaisin pyytää pääjohtajaa antamaan meille vielä enemmän tietoja siitä tavasta, kuinka nämä kahden keskiset neuvottelut ovat menneet. Ja kertoo meille, että onko tässä todellakin lähennetty toisia, mutta hän kertovat myöskin, että täällä on tiettyjä rajoja myös rahoitusmarkkinoilla molemmin puolin Atlanttia. Ja haluaisin mielelläni tietää tästä enemmän. Eli kuinka sitten komissio ottaa nämä kaikki faktat mukaan TTIP-neuvotteluihin? Nämä kahdenkeskiset neuvottelut tällä hetkellä hyvin monimutkaiset. Ja miten tämä sitten nähdään globaalin neuvottelun puitteissa, jos koko rahoitussektori on yksi elementti monien muiden sektoreiden joukossa, energia, tutkimus, maatalous ja niin edelleen. Jos komissio osallistuu näihin viiteen neuvottelukokoukseen, niin kuinka sitten valmistellaan mahdollisia poikkeuksia tai jotain näköistä pelivaraa vielä? Ja onko tässä yhteys tämän työn ja TTIP-neuvottelujen välillä? Pyrin nyt ymmärtämään nyt oikein tässä mikä on meidän strategiamme, strategiamme eurooppalaisina, jos olemme sitä mieltä, että koko sektoria pitäisi suojella ja se pitäisi ottaa pois muista neuvotteluista, vai pitäisikö me vaatia ehkä jotain myönnytyksiä vastapuolelta? Haluaisin tietää, miltä näyttää tämä yhteys. Voitko kertoa sitä lisää? Kiitos paljon. Seuraavaksi Verhoiven. Chair, uh, I also like to... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komission edustajaa tästä päivityksestä. Haluaisin esittää kysymyksen koskien viitearvoja. Olin aika yllättynyt, kun sanoitte, että kun puhuttiin näistä ongelmista koskien vastaavuuksia kolmansien maiden kanssa, sanoitte, että nämä vastaukset koskien sitä, onko aikomusta antaa lainsäädäntöä vai ei, niin vastaukset olivat epäselviä. Esittelijänä minulla oli yhteyksiä moniin näihin järjestöihin, jotka mainitsitte, ja he tekivät minulle hyvin selväksi, että heillä ei ollut minkäänlaista aikomusta tehdä ehdotuksia niin, että olisi meidän lainsäädäntöä vastaavaa lainsäädäntöä siellä. Ehkä voisitte enemmän vielä kehitellä ja kertoa näistä keskusteluista koskien tätä asiaa. Like Kiitoksia Rova Nivenhausen. Onko muita kollegoita, jotka haluavat esittää kysymyksiä? Tebakkar, olkaa hyvä. Also, thank you. Ihan lyhyesti vain ja kiitoksia myöskin komission edustajalle siitä, että hän on täällä. Me no, Euroopan parlamentissa keskustelemme tällä hetkellä uudesta lainsäädäntöä, joka liittyy takuisiin varautusjärjestelmässä ja vakuutusalan takuisiin. Tämä on tärkeä asia keskustella Oletteko te virallisesti tai epävirallisesti puhuneet tästä Amerikastan kanssa? Miten Amerikasta näkevät tämän päivänä? Ja FSB, ja kun tarkastellaan FSBn toiminta ja arvonalennukset ja muut, ja se, että Euroopan unionissa laaditaan asetusta, niin onko tätä keskustelua käyty myös amerikkalaisten kanssa? Miten voimme varmistaa se, että eri lainsäädäntö, lainkäyttöalueilla asiat ovat harmonisoituneempia lähempänä toisiaan? Langen. Kiitoksia, eikö kyllä kuulut alustusta, mutta lyhyt kysymys tähän, no, mitä kolka Nynhoisen juuri täällä. Miltä näyttää nyt sitten Emirin kanssa tämä toiminta? Täällä Emirin suhteen oli vielä monia avoimia kysymyksiä olemassa ja haluaisin kuulla teidän kantanne. Tuleeko Obaman kauden toisella puoliskolle kun on kongressin ja senaatin valtuustot muuttuneet. Voidaanko olettaa, että saadaan sopimus aikaiseksi? Kiitos, Ville. Ei muutta kysyttävää ole. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen. Tämä liittyy rahoituspalveluiden mukaan ottamista TTIP-sopimukseen. Herra pää, apulaispääsihteeri, voitteko te kommentoida asiaa? Miten pitkälti uskotte, että tämä on mahdollista, että rahoituspalvelut saadaan mukaan? Mikäli tätä ei saada mukaan, toivottavasti näin ei käy, niin FM on ehkä toiseksi paras vaihtoehto. Ja nyt te voitte vastata. Kiitoksia puheenjohtaja. All right. Uh, pour répondre uh, uh, monsieur le... Niin, voisin vastata herra Lamassuurille. Anna selvää, että aivan alusta asti meillä oli erilainen lähestymistapa amerikkalaisiin verrattuna. Amerikkalaiset valitsivat sen tien, että luodaan puitteet, jolla saadaan näkyvyyttä kokonaisuudelle ja tämän jälkeen sitten ikään kuin täytetään nämä laatikot. Me taas valitsimme sellaisen tien, että mennään teksti eteenpäin. Se vastaa enemmän omaa juridista traditiotamme. Näin ollen pitkän aikaa oli aika vaikea nähdä, missä mentiin, koska lähestymistavat olivat niin erilaisia, että tilanne oli aika kompleksi. Tämä oikeastaan pätee aina, ei ainoastaan amerikkalaisten kanssa, kuten tiedätte, hyvä edustaja, me, meillä itsellämme on satoja täytäntöpanosäädöksiä ja delegointisäädöksiä, jotka on hyväksyä on, joitakin on hyväksyttävä. Ja jotkut, joidenkin näistä osalta, niin kauan kuin niitä ei ole hyväksytty, niin käytännössä lainsäädäntöä ei voida soveltaa. Joten pienemmässä mittakaavassa meillä on sama ongelma kuin amerikkalaisilla. Heillä on vähemmän kuin meillä oikeastaan, koska kun ajatellaan meidän institutionaalista rakennetta, niin meidän on saatava aika korkeatasoista spesifikaatiota eri säännöstöissä ykkösessä ja kakkosessa, kun taas amerikkalaisilla on useimmiten liittovaltion valvojia, niin amerikkalaiset delegoivat toimivaltuuksia ja näin vältetään tällainen spesifikaatio. No usein heillä on 20, useimmilla on 28 viranomaista, joita toki koordinoidaan Euroopan tasolla – mutta tämähän johtaa siihen, että meidän on äh, eriteltävää sääntelyä paljon enemmän ja tämä vaikuttaa yhteisen työmme etenemisnopeuteen. Tämä on aika monimutkaista. Hyvin pitkän aikaa johdannasten osalta amerikkalaiset liikkuivat eteenpäin. Tämä vastaa meille emiriä. Saimme heidät kuitenkin kiinni ja näin voin vastata tohtori Langenin kysymykseen. Hetken päästä se liittyy toiseenkin kysymykseen, joka täällä esitettiin. Mutta pankkien alalta tässä oli sama juttu. Siellä ei tarvittu lainsäädännöstä prosessia. He aloittivat paljon myöhemmin kuin me. Siellä ei tarvinnut käydä koko sitä keskustelua, jota me olemme täällä käyneet. CRD kolmosen nelosen kanssa ja kuitenkin he pääsivät maaliin suurin piirtein samaan aikaan. Heidän Baselin sopimusten täytäntöönpano rakenne oli hieman lähempänä sitä tapaa, jo, jo, jollaisena Baselin komiteakin sen näki. 19 amerikkalaista pankkia noudattavat Basel kolmosta. Me valitsimme, että emme sovella niitä 8000 eurooppalaisen pankkiin ja näin joudumme tekemään tiettyjä monöverejä niin, että voidaan ottaa huomioon tiettyjen osuuspankkien erityispiirteet esimerkiksi. Sitten nämä yhtenäväisyydet ja eroavaisuudet, tämä on ehkä tämä kaikkein kiinnostavin puoli, koska kun ajatellaan näitä ekvivalensseja emiriä, niin eivät hänne johdu mistä pyr- eroista pyrkimyksissä. Me pyrimme samoihin tavoitteisiin. G20-tiekartta on aika selkeä tässä. Molemmat oikeus- oikeudenkäyttöalueet ovat hyvin rehellisesti ja asianmukaisesti toteuttaneet niitä, mutta kun emme ole riittävästi puhuneet riittävän varhaisessa vaiheessa näistä asioista, niin päätöksentekologiikka on erilainen. Se tapa, jolla olemme rakentaneet lähestymistapamme on erilainen. Näin meillä on täällä lainsäädäntöä ja tuolla sitten on kaksi, kaksi viranomaista, CFCC ja tämä toinen, jolla on paljon harkintavaltaa tekstien suhteen. Täällä meillähän on hyvin vaikea käyttää harkintavaltaa, kun puhutaan Euroopan viranomaisista, ja se on aika vähän toivottavaakin, kun on kyseessä sisämarkkinat ja kun on kyseessä kansalliset viranomaiset. Tämä johtaa siihen, että eri, että erikoistumisen taso on ehkä liiankin korkea, mutta se on vaikea välttää, kun otetaan huomioon ominaispiirteemme. Mitä tästä sitten jää käteen? Ja näin vastaisinkin kysymykseen, joka esitettiin, esitettiin koska sitä keskusteltiinko CRD4. Meidän hän kannattaisi kyllä parantaa ainakin molemmin puolesta ymmärrystä varhaisessa vaiheessa, niin että voisimme kertoa asiasta tälle parlamentille silloin, kun olemme sellaisessa vaiheessa, kun parlamentti saa tekstit käsiteltäväksi. Tämä ei tietenkään velvoita ketään mihinkään suuntaan, mutta on aina hyvä tietää, että mitä, mitä paremmin, mitä lähempänä on logiikkamme ja, ja näiden tekstien rakentamistapaamme, niin sitä helpompi myöhemmin on sitten ottaa käyttöön erilaisia mekanismeja ja tehdä yhteistyötä valvojen välillä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun kyseessä ovat muut kuin pankkien kriisinratkaisut, erityisesti kun kyseessä on CCP, koska nehän ovat globaalia luonteensa myötä. Ja niihin liittyy systeemiset, systeeminen luonne on hyvin luultavaa, että sekä eurooppalaisilla että amerikkalaisilla viranomaisilla olisi syytä olla tässä kriisinratkaisukollegoissa ongelmien ratkaisua varten. Olisi siis hyvä, että meidän toimintatapamme, diagnoosimme ja välineemme olisivat mahdollisimman paljon yhteen sopivia. Siksi ehdotin amerikkalaisille kollegoille, että hyvin varhaisessa vaiheessa, jopa ennen kuin olemme kirjoittaneet edes ensimmäistä riviä yhteisen lainsäädäntöön, niin voisimme katsoa edes, että onko, ovatko meidän analyysimme ja diagnoosimme samankaltaisia niin, että todella saisimme aikaan tekstejä, jotka jo luomisvaiheessa vastaisivat tällaisen yhteiseen logiikkaan. Tietenkin niin, ettei, ettei estetä Euroopan parlamenttia tekemään muutoksia näihin teksteihin niin kuin sen toimivaltuuksiin kuuluu. Sitten näistä vertailuarvoista tai viitearvoista. No, tämä varmaankin laitet, no, ilmaistiin kauniisti minun ymmärrykseni sama kuin teidän. He ovat sitä mieltä, että sääntely toimii hyvin ja se on ok. Me palaamme varmasti tähän. Lähihistoria osoittaa, ettei se niin hyvin toimi ja että kyllä lainsäädännöllistä sääntelykehystä tarvitaan ja julkisen tahon interventioita tarvitaan tällä alalla. Kuitenkin euro- amerikkalaiset osapuolet eivät selkeästi ilmaisseet, että heillä olisi ollut lopullinen kanta, eli että he eivät aio missään tapauksessa antaa tästä lainsäädäntöä, vaan he olivat hieman epäselvimpiä, jos näin voidaan sanoa. Nyt selvästi havaitsimme, että mikäli USA ei ole lainsäädäntö, niin sitten ei ole tietenkään mitään pohjaa vastavuoroisuus tai tällaisella ekvivalenssiprosessille. Ja tästähän herää kysymys Pitäisikö olla jo joitakin toiseksi parhaita vaihtoehtoja? Koska voihan olla, että EUn teollisuuden etuihin kuuluu se, että ei tarvitse nojautua EUn tai USAn viitearvoihin. No se ei ollut kuitenkaan tämän yhden päivän kokouksen tarkoituksena mennä näihin yksityiskohtiin, eikä näin tehtykään. Emirin osalta meni seuraavana päivänä CFTC käymään sitä koskevia keskusteluja. Meillähän ei ole aikaa näitä varten tässä kokoonpanossa, eikä näin siis tehty. Herra Langenin niin näköjään piti poistua. Luulenpa, että vastasinkin hänen kysymykseensä jo alustuksessani lyhyesti sanottuna USA kanssa, CFTCn kanssa neuvottelut ovat olleet hyvin monimutkaisia ja vai, vaikeita ja kivuliaita. Menneisyydessä nyt on selvää, että, että viime, viime vuoden syyskuusta alkaen puheenjohtaja Massad on nyt antanut uutta potkua USAn puolelle ja nyt on selkeästi uutta tahtoa päästä tyydyttävään sopimukseen pitkä matka on kuljettu siitä, kun, kunnes on saatu tällaisia vastavuoroisia pohjia tähän prosessiin. Meillä on vielä viimeinen suora kuljettavana ja se on varmasti kaikkein vaikein pätkä ja sen kanssa teemme nyt työtä. Toivomme, että tulevien kuukausien aikana saamme tarvittavat seikat kasaan ekvivalenssia varten varmastikin 15. toukokuuta mennessä. Sitten Elisa Ferreran kysymys liittyy teidän kysymykseni puheenjohtaja koskee T-tippiä. FMRD on hyvä foorumi keskinäiseen tiedotukseen, paremman ymmärryksen lisäämiseen, jos voidaan yhteisiä ongelmia käsitellä ja kertoa toinen toisillemme asioita. Se ei ole mikään neuvottelufoorumi, jossa ratkaistaan riitoja kuitenkaan. Sitä ei ole sitä varten perustettu. tietenkin kun on huolet ilmaistaan, niin sitten yleensä kahdenvälisesti asiaa jatketaan amerikkalaisten osapuolten kanssa, mutta tästä ei ole siis tässä foorumissa kysymys. Kyseessä on tällainen ikään kuin pehmeä väline. Kun puhutaan useammin ja syvällisemmin asioista keskenämme, niin ei saavuteta mitään käsin kosketeltavia tuloksia, mutta Tämä ei olekaan sellainen väline, jonka kautta voitaisiin saada aikaan sääntelyyn konvergenssia EUn ja USAn välille. Joten tässä mielessä TTIPin osalta lähestymistapa oli erilainen. En nyt oikeastaan haluaisin määritellä sitä toiseksi parhaaksi, vaan minun, koska minun mielestäni se on eri luonteinen Tietysti kun ajatellaan sääntelyn konvergenssia, se ei ole kenellekään sitova. Hyvin usein, jos vaikka viitearvojen kanssa meillä on kanta, me emme ole yhtä mieltä ja se siitä keskustelusta sitten. Tämä liittyy Rova Ferrevän kysymykseen. Mielestäni komission kanta on selkeä. Puhun tässä hyvin varovasti, koska meillä ei ole päävastuu TTIP-neuvottelusta, kuten tiedätte, ja on selvää, että mitä ikinä tehdään rahoituspalvelu eh, sektori eh, kysymykset on perusteellisesti pohdittavaa huomioiden neuvottelujen kokonaistasapaino. Mutta tähän mennessä komission kanta on ollut sellainen, että meistä olisi hyvä, että avaisimme keskustelut koskien rahoituspalveluja TTIPssä. Uskomme, että keskustelujen tavoitteena pitäisi olla sekä säännön, sääntelyllinen konvergenssi ja markkinoille pääsy. Toisin sanoen toisin kuin amerikkalaiset kollegat emme ajattele, että voisimme puhua markkinoille pääsystä ilman, että mennään myös sääntelyllisen konvergenssia koskevan keskustelun. Tähän on monta syytä ja yksi niistä on tietenkin syy, joka on juurtunut tämän parlamentin hyväksymään lainsäädäntöön ja se liittyy ekvivalenssiin ja sitten koskevaan lainsäädäntöön. Toisin sanoen kaikki sekundaari toissijainen lainsäädäntö linkittyy, linkittää hyvin selkeästi sääntelyllisen konvergenssin markkinoille pääsyyn, koska emme voi antaa mitään vastaavuutta kolmannen osapuolen oikeusjärjestelmälle, mikäli emme edellytä niitä vaatimuksia ja niiden vaatimusten toteuttamista, mitä omiltamme vaadimme. Me tietenkään vaadi muuta maailmaa hyväksymään omia sääntöjämme, mutta kyllä tässä on konvergenssia lähentymistä koskeva kysymys auki niin, että voidaan mahdollistaa markkinoille pääsy EUn ulkopuolisille rahoitustoimijoille. Tämä T-tipistä. Kollegiahan ei ole vielä edes keskustellut eikä uudelleen suunnannut tuota T-tipiä koskevia keskusteluja, mutta komission toistaiseksi ilmaisema kanta oli se, jonka juuri itse äsken totesin. Sitten Rova Ferreran kysymyksen toinen puoli, johon haluaisin päättää, koski sitä, kuinka käytännössä nämä kahdenväliset neuvottelut sujuvat ja kuinka ne liittyvät sitten TTIPiin. No nehän eivät itse asiassa ole mitenkään niin TTIPin kanssa missään interaktiossa, vaan niitä käydään niin kuin niitä on aina käyty. Eli aina kun ongelmia ilmenee, USA-kollegoiden kanssa sääntelykonvergenssissa, niin pyrimme ratkaisemaan sen niin, että otetaan huomioon kaikkien markkinatoimijoiden edut. Tarvitaan toki tehokkaita sääntöjä, mutta on vältettävä kaksinkertaiset säännöt. Ja mahdollisuuksien mukaan pyrimme siihen, että edistämme mahdollisimman äh, sujuvia markkinoita transatlanttisella tasolla rahoitusmarkkinoita varten ja voimme toimia kahdenvälisen luottamuksen välille äh, pohjalta. Kun ongelmia tulee, niin kuin, deri, niin kuin näiden johdannaisten kanssa tuli ja niin kuin meillä mahdollisesti nyt on viitearvojen kanssa, niin siinä vaiheessa aloitamme viralliset keskustelut ja pyrimme sitä kautta ratkaisemaan ongelmat. Ja näin esimerkiksi johdannaisten kanssa juuri tehtiin. En tiedä, onko tässä mitään linkkiä TTIPiin. Me emme ainakaan tee niin, eivätkä hekään tee niin. Nämä keskustelut olivat voimassa ennen TTIPiä, ja vaikka TTIP epäonnistuisi, niin näitä neuvotteluja jatketaan. Kun meillä on toi ongelmia ja meillä on kahdet eri säännöt, niin pyrimme ratkaisemaan sitten ongelmamme. Tietenkin voitte sanoa, että mit, mitä paremmin nämä prosessit toimivat, niin sitten vahvemmaksi tulee amerikkalaisten kanta siitä, että mitään sääntöjä TTIPin ei tarvita. Emme kuitenkaan ole tähän päätyneet, vaan pyrimme aina parhaan kykymme mukaan toimimaan niin, että markkinat eivät olisi liian raskaita ja kuitenkin turvallisia. Kiitoksia. Mr. Gersen, so... Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Nyt kohta 16 on saatu käsiteltyä, kohta 17 muut asiat, muita asioita ei ole, joten kohta 18 seuraava kokous järjestetään maanantai 23. helmikuuta kolmesta puoli Ja seuraavana päivänä 24. helmikuuta 19, 9 puoli yhteen ja kolmesta puoli seitsemään. Kiitoksia kaikille.